Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Istutukaa. Welcome uh, to the... Tervetuloa kehitysvaliokunnan järjestäytymiskokoukseen sääntöjen 14.1 mukaisesti. Olen väliaikaisena puheenjohtajana ennen kuin valiokunta on valinnut itselleen pysyvän puheenjohtajan. Haluaisin tervehtiä kaikkia ystäviäni, jotka on valittu uudelleen, joiden kanssa olemme tehneet työtä useita vuosia, ja jotka ovat, olivat tässä valiokunnassa edellisen toimikauden aikana. Ja toivottaa tervetulleeksi erittäin lämpimästi monet uudet kollegat, jotka ovat tässä valiokunnassa ensimmäistä kertaa. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen valiokunta. Se on erittäin palkitseva sellainen, koska me itse asiassa työskentelemme sen eteen, että voimme muuttaa ja parantaa myös kaukana asuvien ihmisten elämää, jotka ilman meidän apuamme eivät saisi ruokaa tai olisivat sairaina. Kaikki mitä me teemme vaikuttaa ja antaa suuren tyydytyksen meille tehdystä työstä. varmasti kollegat tulevat nauttimaan tästä valiokuntatyöstä. Meillä on hyvin vähän aikaa tähän kokoukseen, joten aloitetaan välittömästi. Kokous on näin avattu. Ja kuten tiedätte, tämän kokouksen päätavoitteena on muodostaa puheenjohtajista tähän kokoukseen valitsemalla ensin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat säännön 3, anteeksi, 204 pohjalta. Ensin valitsemme puheenjohtajan ja sen jälkeen neljä varapuheenjohtajaa. Olen poliittiselta ryhmältä saanut luettelon varajäsenistä, jotka ovat mukana äänestämässä. He ovat Dimera for Mr. Jimnez Becquerel, the EPP, Mr. Cotto for Mr. Schopelin of the EPP, Mr. Hayes for Mr. Steer of the EPP, and my friend mr rbig for mr preda of the epp ms toy for ms mcavan of the sd am told that linda mc olen kuullut että linda mcavan on Eurostarissa tulossa tänne, mutta myöhästyy. Toivottavasti hän pääsee ajoissa paikalle. Katsotaan. Bremfall Arni Lietz of the SND, Mr. Prinsky for Mr. Enrique Guerrero of the SND, mr Manskour from for Pedro Silva Pereira of the SND, Mr. Luke for Mr. Karski of the ECR, Mrs. lsing for Mr. Chrysogonos of the GUE. ngl. Jos muutoksia tähän luetteloon tulee, niin poliittisten ryhmien tulisi siitä minulle nyt tiedottaa ennen kuin äänestetään. no niin, ryhdytäänpä valitsemaan valikuntamme puheenjohtajaa. Määrä enemmistö eli seitsemän jäsentä tarvitaan, jotta äänestys olisi validi. Ja meillä on enemmän kuin seitsemän jäsentä paikalla täällä tänään. Pyytäisin puheenjohtajan äh, ehdokkaan nimeämistä. Yes. On behalf of my group, so oman ryhmäni eli sosiaalidemokratin puolesta ehdotamme Linda McEvansia puheenjohtajaksi. Hän on ollut 15 vuotta parlamentaarikkona ja hänellä on kokemusta ja taitoja ja ymmärrystä, niin että hänestä olisi erinomainen puheenjohtaja. Hän on käsitellyt monenlaisia asioita, niin kuin ilmastonmuutosta, ympäristökysymystä, reilua kauppaa, naisten oikeuksia, kehitysmaiden asioita. Ja hän toimii hyvin yhteistyössä kaikkien kanssa parlamentissa ja varmasti jatkossakin toimisin näin tällaisessa tehtävässä. Linda Now... Näin, siis ehdokkana on Linda McCavan. Onko muita poliittisia ryhmiä, jotka ehdottavat toisia ehdokkaita? McCavanin puolesta hyväksy, voitteko todeta, että hän hyväksyy olevansa ehdolla? I have received a mandate from Linda because she's uh, delayed to say on her. Olen saanut uh, Linnalta tehtäväksi sanoa, että hän hyväksyy nimityksensä. Hän uh, täyttää ilmoituksen taloudellisesta sitoumuksesta. Hän on Deven täysjäsen ja hyväksyy siis puheenjohtajaehdokkuutensa. Given that there's only one candidate. Koska meillä on vain yksi ehdokas puheenjohtajaksi, ehdotan, että Edustaja Mäkevän valitaan käteen taputuksen. Thank you, colleagues. I... Kiitoksia kollegat. Näin Linda McCavan on DEVE-valiokunnan puheenjohtaja. Hänet on valittu suosion osoituksiin. Onnittelen teidän puolestanne McEvania, kunhan hänet näemme. tässä vaiheessa antaisin puheenjohtajan paikan Mäkevänelle, mutta hän ei ole paikalla, joten jatkan sitten tässä varapuheenjohtajien vaalilla. Haluaisin muistuttaa niiden varajäsenten nimistä, jotka voivat olla mukana äänestämässä varapuheenjohtajassa. Taisin lukea tämän luettelon enää jo aiemmin. Ei kai sitä tarvitsekaan enää lukea uudelleen. Näin valitaan varapuheenjohtajat Aloitetaan ensimmäisestä varapuheenjohtajasta. Ja onko nimityksiä tälle paikalle? Olkaa hyvä. Ah. It's okay. I would like to propose... Haluaisin EPP-ryhmän puolesta ehdottaa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Morris Fonka. Morris. Kiitoksia. Morris. Suostutteko tähän? I would like to... Hänelle sopii. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ehdokkaan täytyy olla täysjäsen ja hänen täytyy olla täyttänyt taloudellisia sitoumuksia koskevaa ilmoituksensa. oletteko näin tehnyt? Kyllä. No siinä tapauksessa sitten meillä on vain yksi ehdokas ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja ehdotan, että edustaja Ponga valitaan suosien osoituksin. Huh? Um, Kiitoksia hyvät kollegat ja valitan sitä, että näin viime hetkellä tänne tulee mukaan. Jotka eivät tiedä, niin Eurostar-juna on ollut jatkuvasti, siellä on ollut jatkuvasti viivästyksiä tänä koko päivän, joten monet brittijäsenet tänne vasta nyt pääsevät paikalle. Olen niin kovin ilahtunut siitä, että minut valittiin tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Meillä on hyvin paljon tärkeää työtä tehtävänä seuraavien vuosien aikana. Meillä on vuosituhannen tavoitteiden uudelleen muokkaus tulossa. Ensi vuosi on kehitysvuosi ja toivottavasti meillä on mahdollisuus myös keskustella siitä, mitkä teidän toiveenne ovat valiokuntamme suhteen. Mutta tänään valitaan lisävarapuheenjohtajia, ei pidetä sen kummempia puheita ja näin siirrytään seuraavaan vaaliin. Toinen varapuheenjohtaja valiokuntaamme onko nimityksiä? Yes, yes, thank, thank you, Mr. Mr. Goins. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour vous... Kiitoksia omalta osaltani. Haluaisin onnitella teitä nimityksestä valiokunnan puheenjohtajaksi. Ja teidän varapuheenjohtajaksi ehdotan Paavo Väyrystä – ALDEn puolesta. Thank you, Mr. Goerens. Kiitoksia, Mr. Goerens. Onko muilla poliittisilla ryhmillä muita nimityksiä? Edustaja Väyrynen, olette siellä. Hyväksyttekö tämän nimityksen? Yes, I do, madam. Kyllä, puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, että teidän täytyy olla tämän valiokunnan täysjäsen ja teidän täytyy olla täyttänyt taloudellisia sitoumuksia koskeva ilmoituksenne. Oletteko näin tehnyt? Kyllä, puheenjohtaja. Kiitoksia, sanoi puheenjohtaja. Näin oli minä vain yksi nimitys toiseksi varapuheenjohtajaksi. Ehdotaisin, että edustaja Väyrynen valittaisiin suosinosoituksiin. Pyytäisin teitäkin tulemaan tänne ylös tämän puheen ja tulemaan tänne puheenjohtajan joukkoon. Okay. We now move to the election of the third vice. Ja näin valitaan kolmas varapuheenjohtaja. Onko nimityksiä? En nombre del GUE, NGL, eh, presento la candidatura. Ryh, GUE-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa Kostas Kristo Konosia. Hän saa meidän ryhmämme täyden tuen. Very much. I have, um, other... Kiitoksia. Onko muita nimityksiä muista poliittisista ryhmistä? No. Well, I have Mr. Um, Chrysogonos is not with Chrysogonos ei ole täällä paikalla tänään, mutta hän on hyväksynyt tämän nimityksensä kirjallisesti. Hän on täysjäsen ja hän on täyttänyt myöskin taloudellisen sitoumuksia koskevan ilmoituksensa. Näin voidaan sitten suosionosituksi ilmeisesti hänet valita. Sopiko? Toivotamme hänet tervetulleeksi, vaikka hän ole paikalla. So now we move to the last... Ja näin mennään sitten viimeisen varapuheenjohtajan vaaliin. Äh, onko nimityksiä? The Lyke. For the ECR group I know. ECR-ryhmän puolesta äh, haluan ehdottaa nyt Devaa. Does any other political group have a nomination? Onko muilla ryhmillä nimityksiä? Edustaja Deva, missä te olettekaan? Ai, te olette täällä. Hyväksyttekö tämän nimityksen? Can I ask you, do you meet the conditions of being a full member and having filled in your declaration? Ja te olette ilmeisesti täysin ja olette täyttäneet tämän taloudellisen sitoumuksen koska ilmoituksen. Kyllä. Meillä on vain yksi ehdokas ja yksi nimitys, joten voimmeko jälleen suosin osoituksen toivotan edustaja Devan tervetulleeksi. And can I thank him as well for filling... in? Haluan myös kiittää häntä siitä, että hän paikkasi minun, minua tässä kokouksen alussa. Hän on ollut jäsenenä jo kaksi kautta, eikö tässä valiokunnassa? Ai kolme jo. Kovin ilahduttava, että olette paikalla. So that completes the nominations for vice chairs. Näin nyt varapuheenjohtajat on nimetty. Kolmas kohta esityslistallamme on kokousaikataulu vuonna 2014 loppuun asti. Haluan vain sanoa uusille kollegoille sen, että seuraava kokouksemme pidetään 22.7 kello 15. Koko sali on vielä määrätty ja haluan myös uusille jäsenille sanoa, että joskus lisätään lisäkokouksia, usein esimerkiksi maanantai-iltaisin Strasbourgin tai torstai-aamuisin, mutta saatte tietoa sihteeristöltä näihin lisäkokouksiin. Nämä kuitenkin ovat ne ajat, joita meillä on suunnitelmissa tälle vuodelle. Ja myöhemmin sitten hyväksymme tuon kokousaikataulun vuodelle 2015. Sopivatko nämä päivämäärät teille tänä vuonna? Kyllä, ei ongelmia. Hyvä. Kiitoksia. Nämä päivämäärät on siis hyväksytty. Laittakaapa ne teille muistiin. Seuraavia kokousman toinen tiedonaihe oli, että haluaisin muistuttaa 22.7. pidettävästä kokouksesta, olen näin jo tehnyt. Mutta seuratkaa papereita, niin uudet kollegat, kyllä te saatte ilmoituksia sitten kokouksista ja kaikki asiakirjat ovat saatavilla etukäteen internetistä. Jos on kysyttävää, niin meillä on sihteeristö, jota voitte hyödyntää. Ja sihteeristö sitten esittäytyy teille, kun kokoukset pääsevät vähitellen käynnistymään. Älkää suinkaan epäröikö esittää kysymyksiä. Silloin kun olette täällä uutena jäsenenä, niin asiat saattavat vaikuttaa vaikealta, ei tiedä miten asiat toimivat. Mutta täällä on ihmisiä, joita voitte hyödyntää sihteeristä ja tietysti sitten myös poliittista ryhmiä avustat. 22.7. seuraava kokouksemme siis. Ja näin päätän kokouksen tähän. Kiitoksia siitä, että jaksoitte odotella minua, kun olin hieman myössä. Ja kuten sanoimme, niin ehkäpä ensi kokouksessa meillä on sitten mahdollisuus uusilla kollegoilla esittäytyä ja näin saada työalulle seuraavan viisi vuoden vuotiskauden ajaksi.